äänestetty. Seuraavaksi äänestysselitykset, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin tavallista pyytäisin, että kollegat poistuvat salista äh, rauhallisesti, siis ne kollegat, jotka äänestysselityksiä eivät halua antaa. Ja ne, jotka eh, jäävät eh, saliin. Ehkäpä tässä kohtaa alan heitä eh, kutakin sitten nimeltä poistamaan salista. Also, wir kommen nun zu, zu den Erklärungen zur Abstimmung. Ich muss Sie dafür nicht... Äh, meillä on nyt koko joukko näitä äh, äänestysselityspyyntöjä. Äh, istunto tulee keskeyttää kello 14.45 viimeistään, jotta mutta se voi jatkua kello 15. Loput äänestysselitykset voidaan näin antaa kirjallisina. No nyt ensin äänestysselitykset. Ei, tätä ennen Arnotilla on työjärjestyspuheenvuoro. Puhemies, onko tämä joku opiskelijoiden keskustelukerho vai parlamentti? Minä puhun muutamastakin kysymyksestä. Meillä on suullinen sopimus EPPn ja ALDEn kanssa, jonka mukaisesti on tehty viime hetken muutoksia tekstiin. Ja pitäisi kuitenkin saada tietää, mistä tekstistä oikein äänestää, kun tällaisia muutoksia on. Mutta vakavampaa vielä, mikä tulee Jemenin humanitaariseen tilanteeseen, kun näemme kaksi poliittista ryhmää, EPP ja SD, tässä toimivat, kun on päätetty kuitenkin, että tämä asia lykättäisiin muutamalla viikolla. He eivät anna kunnollista selvitystä tälle. Ja tässä vaan pakotetaan nopeasti äänestämään. Eihän tästä nyt voi olla kyse demokraattisessa asioiden käsittelyssä. Parahin kollega Arnott, ei tämä ole mikään opiskelijakerho, tämä on demokratia. E, siksipä e, täällä demokraattisesti enemmistö e, päätti lykkäyksestä Yhtäältä näin. Ja sitten toinen asia, teidän poliittisella ryhmällään oli tilaisuus nousta seisomaan. Minähän tarjosin tilaisuuden vastustaa. Kukaan ei noussut, ette myöskään te. Sen olisitte voinut tehdä. Siksipä Äh, kun tätä suullista kukaan ei vastustanut, niin siitä äänestettiin. Tämä oli täysin kaikkien äh, taiteen sääntöjen mukaista. Arnold. Ei tullut selväksi, mistä piti oikein äänestää. Minä en tiennyt, mistä piti äänestää ollenkaan. Ja, Parahin äh, edustaja Arnott, yleensä poliittisessa ryhmässä on vastuuhenkilö. Ja jos minä olisin ollut poliittisen ryhmän vastuuhenkilö, olisin varmuuden vuoksi äh, antanut merkin poliittiselle ryhmälleni niin nousta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja siksi aivan oikein asiasta äänestettiin. Nyt ensin 2015 Serbia koskevan vuoden edistys, äh, edistyskertomuksen äh, äänestysselitykset Filimovic serbiens förhandlingar till eu är bara. Kiitos. Monet meistä toivomme, että Serbian kohdalla avataan uusia neuvottelulukuja, jotta Serbiasta voisi tulla jäsen mitä pikimmin. Kuitenkin maassa ollaan edelleen hiukan epävarmoja. Ikään kuin maalla voisi olla kaksi äitiä, EU sekä Venäjä. Venäjä on saanut dominoida muun muassa maan energiamarkkinoita. Ja tällä hetkellä maa on suunnittelemassa yhteisiä sotilasharjoituksia Venäjän kanssa ja Bosnia-Herzegovinan kanssa. Siksi olisi tärkeää meidän rohkaista Serbiaa jatkaa sen kulkemaa tietä kohti Euroopan unionia. EU:ssa on Serbian tulevaisuus ja komission tulisi auttaa Serbian vapautumaan Venäjästä. Äh, siitä täytyy ensin tulla Euroopan unionin jäsen. Siksipä minä haluan äh, tukea äh, sekä, tätä, sekä Serbian että EUn etujen nimissä. Kiitos. Kiitokset kollega Selimovic ja sitten hänen. Kiitoksia puhemies. Ukrainalla on ollut enemmän kuin um, oma määränsä inhimillistä kärsimystä tämän ison maan viime historiassa Sergei väittää, että vuoden 1932 jälkeen, kun Stalin aloitti nälkiinnyttämisen ja sen jälkeen, kun natsit lähtivät alueelta, tämä oli kaikkein vaarallisin paikka koko maailmassa olla ihminen. Ja kun ajatellaan jopa tämän, näitä standardeja tässä maassa, niin Krimin tatarit ovat kärsineet vieläkin ehkä enemmän. Minä olen tavannut joukon heidän johtajien kun viimeksi vierailin Ukrainassa. He kertovat minulle samoja asioita, joita löytyy tästä mietinnöstä, ihmisoikeusrikkomukset, miten rajoitetaan vapaata puhetta, uskonnon harjoittamista ja kaikkea muuta kuinka paljon tämä parlamentti voi puuttua asiaan, tällaisen kaukaisen maan tapahtumiin. Se on oma kysymyksensä. Ainakin pitää nyt puhua suoraan, kenen puolella me olemme, ketä, ketä kohtaan tunnemme myötätuntoa. Toivottavasti jotkut täällä jotkut kollegat ovat esittäneet verukkeita Putinille. Heidän pitäisi vähän tarkastella tätä tilannetta paremmin. Kiitoksia. Herr Kollege Hennen, ich war mir nicht ganz sicher, ob... Edustaja Hänen, puhuitteko te Serbian edistyskertomuksesta? Te nimittäin äh, olette pyytänyt muitakin puheenvuoroja, mutta näitä en tule teille enää sitten myöntämään. Pospisil. pane předsedo. Já jsem podpořil která se týká Srbska. Puhemies, minä tuin tätä mietintöä liittyen Serbiaan. Kyse on Tsekin tasavallan eduista ja myös EUn eduista. Se on yhteinen etumme, että Serbiasta tulee EUn jäsen. Samanaikaisesti täytyy täyttää taloudelliset, poliittiset ehdot, jotka liittyvät esimerkiksi oikeuslaitoksen. Puhumme edistyksestä ja myös riittämättömyydestä. Meidän tulisi näitä puutteita vielä korostaa. Täytyy painottaa sitä, missä asioissa vielä täytyy parantaa edistystä. Minä olen toiminut oikeudenalalla aktiivisesti. Minua kiinnosti kovasti se, että edelleenkin ollaan oikeusvaltion periaatteista kaukana. Meidän täytyy korostaa oikeusjärjestelmän riippumattomuutta, jotta institutionaalinen äh, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen liittyvä ehto täyttyy. On myös muita seikkoja, jotka liittyvät suuntautumiseen suhteessa äh, Venäjään. Eli ei tulisi olla näin tiukkoja siteitä Venäjään eu jäsenenä. Kiitokset. Sitten Mamikin. Kiitoksia puhemies. Viime vuodet eivät ole olleet helppoja EUn ja Serbian välisissä suhteissa tulevaisuuden valinnat, historiallinen muisto, kansalais, äh, sisällissota. Nyt naapu, suhteet naapureihin ovat jotenkin äh, normalisoituneet, mutta kuitenkaan Venäjän kanssa. Tällä kaikella on ratkaiseva roolinsa Serbian tämmöisessä tilanteessa ja jatkossakin tämä tulee vaikuttamaan tulevina vuosikymmeninä. Kuitenkin Serbia on aloittanut täytäntöön panna eri uudistuksia, jotta lähestyisi EU-ta poliittisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti. Samoin lainsäädäntöä lähennetään. Serbialla on tärkeä rooli maahanmuuttokriisin yhteydessä ja tähän liittyy monia haasteita, mutta, ja heidän pitää toimia omien resursseitensa valossa. EU voi tässä ehkä avustaa, mutta en voi silti kuvitella mitenkään Länsi-Balkania ilman Serbia. Kiitokset Mamikin. Seuraavaksi Jaara. Kiitos puhemies. Minäkin äänestin Serbian edistyskertomuksen puolesta, koska katson, että tämä teksti on hyvin tasapainoinen ja on hyvä, että me keskustelemme ylipäätään ja että edistystä saadaan aikaan ihmisten kansalaisten edun nimissä, joten kyllä tuolla tunnelin päässä valoakin on. Yhteistyö on parantunut, puhutaan demokraattisista perusarvoista ja myös haluamme auttaa parantamaan talouden vahvistamisen kautta ihmisten hyvinvointia. Ja neuvottelujen tulee jatkua puutteista huolimatta. Eihän välittömästi tarvitse tarjota jäsenyysnäkymiä. Ensin puhutaan yhteisistä arvoista ja yhteisestä vastuusta joka koskee koko Eurooppaa. Ja näin ollen tämä ei varmaankaan ole viimeinen edistyskertomus. Ja jatkossakin iloitsen yhteistyöstä Serbian kanssa ja haluan kiittää esittelijää erittäin hyvästä työstä. Kiitos. Kiitokset kollega Jaara. Sitten vielä edustaja Jaslowiecka. Kiitos puhemies vuosi 2015 oli varmasti läpimurtovuosi, kun ajatellaan Serbian ja EU-välisiä suhteita. Kolmen vuoden neuvottelujen käynnistymisen jälkeen myönteinen päätös neuvottelulukujen avaamisesta on pitkälti Serbian tekemän työn ansiota. Se on tehnyt työtä naapurisuhteiden parantamiseksi. Hallitus myös suhtautui maahanmuuttokriisiin rakentavalla tavalla. Belgradin toiminta on suojannut meitä humanitaariselta katastrofilta. On myös tärkeää korostaa, että maa edelleenkin on vaikeuksissa sen sisäisten järjestelmien osalta. Uudistukset eivät ole helppoja tietenkään, mutta Täytyy muistaa vielä toinenkin ongelma, josta ei ole perusteellisesti keskusteltu. Taloustilanne on hyvin vaikea. Monet muuttajat tulevat Norjaan ja Ruotsiin ja heillä on Serbian kansalaisuus. Näyttää siltä, että taloustilanne Serbiassa on todella vaikea ja sitä täytyy parantaa. Kiitokset kollega Jasuvetska. Näin kuulimme Serbian 2015 edistyskertomuksen äänestysselitykset. Seuraavaksi Kosovon yhdentyminen Euroopan unionin äänestysselitykset. Ensimmäisenä Hänä. Thank you, Mr. Speaker. I'm now back. Puhemies, kiitoksia. Nyt olenkin oikeassa kohdassa. Oli yksi kohta, joka kiinnitti huomioni. Se jopa kun ajatellaan EU-standardeja, niin se oli vähän yllättävää, nimittäin tehtiin paljastus valtavasta korruptioskandaalista. Kosovossa oliko mukana EUn korruption vastainen yksikkö. Miksi on niin, että korruptio on näin laajalle levinnyt tällä alueella tai ainakin hallinnossa? No se samasta syystä kuin se on täällä EU-sakin. Ei siksi, että se houkuttelee huonoja ihmisiä. Ei herra Brokkaa mikään huono henkilö ole. Hän on kovainen henkilö, niin kuin hän tässäkin keskeytti muita, mutta uskon kuitenkin hänen vilpittömyytensä. Mutta ei ole mitään kunnollisia mekanismeja estää ihmisiä korruptiosta ja eikä pitää pitää vastuuvelvollisuudena. Jos ihmiset, joilla on korkea asema, he eivät joudu selittämään kantojaan kansalaisille, siksi he tekevät oman olonsa mukavaksi. Kosova ei saa, ei saa olla demokratia, koska ihmiset pelkävät osa jakamista ja niin edelleen. Siksi heille sanellaan tämä demokraattinen hallinto, joka sitten kiistatta ruokkii itseään ja palvelee itseään. Näin sitten tapahtuukin ja samahan näkyy samat periaatteet näkyvät täällä EU-ssa ja tätä kautta tällaiset kuin henkilöt kuin Elmar Brok pääsevät uudelleen valituiksi. Kiitokset Hänen. Seuraavaksi Pospisil pane předsedající eh, já patřím k těm politikům kteří se domnívají. minä kuulun niihin poliitikkoihin jotka katsovat että meidän on puhuttava Kosovon kanssa ja tarjottava sille pitkän aikavälin näkymiä siitä, että sillä on mahdollisuus liittyä EU-hun, vaikkakaan Kosovoa ei vielä viisi EU-jäsenvaltiota ole tunnustanut. Jos me haluamme, että tämä maa tulee demokraattiseksi, kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita ja saa talouskasvua, niin kaikki tämä on välttämätöntä. On todettava, että tietoki on pitkä. Meidän on mielestäni ymmärrettävä, että Kosovo tulevien 15 vuoden aikana ei ole valmis jäseneksi. Tässä mietinnössä korostetaan oikeita asioita, esimerkiksi laajalle levinnyttä korruptiota, sitä, että ei puututa järjestäytyneeseen rikollisuuteen, on äärimmäisen tärkeää, että kunnioitetaan oikeusvaltion periaatteita ja totta kai talousuudistuksiakin täytyy tehdä. Kiitos. Kiitokset Pospisil. Seuraavaksi edustaja Maminskis. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Tiedämme, että Kosovo julkaisi Äh, julisti itsensä itsenäisesti itsenäiseksi ja jotkut maat eivät ole vielä sitä tunnustaneet itsenäisenä valtiona tai näitä valtioita on viisi. On selvää, että näin ollen ei voida toteuttaa käytännössä kaikkia juridisia säädöksiä asian liittyen. Ensinnäkin Kosovon pitää selvittää suhteensa Serbian. Tämä on yksi kysymys, joka tähän liittyy, mutta Työttömyys on myös korkealla tasolla. Tämä kaikki heikentää maan tämän, tähän asti sitä edistystä, kun se on yrittänyt, la, yrittänyt, yrittänyt lähentyä EUta. Minä tuin tätä päätöslauselmaa, mutta Kosovolla on vielä paljon tehtävää niitä, niin, että siitä voi todella tulla itsenäinen valtio. Tämä kuitenkin pitää toteutua nopeasti. Mamikins. Kiitämme kollega Mamikisia ja seuraavaksi Jaar. Kiitos puhemies. Mielestäni on erinomaista myös esityslistan kannalta, että ensin puhuttiin Serbian edistyskertomuksesta ja sitten Kosovon EU-integraatiasta. Mielestäni tämä osoittaa, minkälainen välittäjän rooli Euroopan unionilla on tuolla Euroopan kolkalla Balkanin alueella. Ja uskonkin, että meidän täytyy säilyttää tämä välittäjän roolimme. Kosovon edistystä tulee luonnollisesti tukea myös Serbia-kysymyksen ratkaisemiseksi. Siksi onkin tärkeää pitää yllä vuoropuhelua molempien maiden kanssa. Esimerkiksi se, että että Kosovolla ei vielä ole toimivaa valtion hallintoa, on asia, joka tulee ratkaista samoin korruptiota, on torjuttava ja joka tapauksessa olemme sitoutuneet yhteistyöhön molempien maiden kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Jaari sitten kollega Jasli Vietska. Kiitos puhemies. Kun arvioimme Kosovon tilannetta, olemme tehneet niin aiempina vuosina, niin ensinnäkin on huomioitava tilanteen monimutkaisuus. Meillä on sopimus Belgradin kanssa koskien niitä yhteisöjä, joissa äh, serbialaisia asuu. Tämä maa on myös äh, vaikeassa tilanteessa. Siellä on sairaita ilmiöitä nähtävissä – myös päättävän elimen toiminta on nyt keskeytetty. Kosovon tilanne vaatii uudistuksia, jotta se pääsisi meidän tasollemme. Korruptiota on noussut pintaan runsaasti. Asiantuntijat arvioivat, että Kosovo on ollut jo vuosikausia myös salakaupan ja salakuljetuksen lähteenä. Kosovoa ei voi jättää oman onnensa nojaan ja sen takia tuimme tätä päätöslauselmaa. Euroopan unionin on tehtävä parhaansa maan auttamiseksi. Unioni ei saa sallia, että jälleen yksi valtio on epäonnistunut valtio sen rajoilla. Kiitokset, äh, Jaslovietska. Pyytäisin kollegat, että te kirjoittaisi ylös enempää kuin sitä, minkä ehditte minuutissa lukea. Eivät tulkit pysty tulkkaamaan siinä tapauksessa, että te luette noin mahdottoman nopeasti. Vain äh, puolalaiset voivat kuunnella teitä. Semi Kiitoksia. Minä toivon, että Kosovosta Turkkikin, niin kuin muustakin Balkanista, mitä pikimmin voi tulla Euroopan unionin jäsen. Serbivähemmistön tilanteen järjestäminen on äärimmäisen tärkeä asia. Ehto Kosovon jäsenyydelle sama koskee Serbiaa. Myös Serbian on kunnioitettava vähemmistöjään. Kosovon äh, laillisesti valittu hallitus on pyrkinyt saamaan aikaan sopimuksen ja ei saa olla niin, että oppositio pyrkii estämään näitä neuvotteluja sisäpoliittisista syistä. Kaikkien äh, poliittisten puolueiden on kannettava vastuunsa. Minä tuen tätä tekstiä, koska se pyrkii edistämään lähentymisprosessia. Kiitos. Kiitokset Selimovic. Ja seuraavaksi Polčak. Kiitos, puhemies. Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että Kosovo tarvitsee selkeämpiä tulevaisuuden näkymiä. Sen takia tuin tätä päätöslauselmaa. Kosovo on saanut aikaan huomattavaa edistystä valtion toiminnassa, julkisissa palveluissa, mutta saman tapaan on selvää, että siellä on valtavia ongelmia. Työttömyyttä, korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta. Oikeastaan alueella osin hallitsee järjestäytynyt rikollisuus, mutta täytyy tarjota maalle myös EU-näkymät. Kyseessä on oikeastaan juuri se maa, joka on kovin lähellä sitä mahdollisuutta, että se kriteerit täyttäisi. Sen takia emme saa jättää maata eristäytyneeksi. Täytyy varmistaa, että he voivat osallistua myös maahanmuuttokriisin ratkaisuun. Kiitos. Kiitokset kollega Polchak. Näin kuulimme Kosovon yhdentymistä Euroopan unioniin koskevat äänestysselitykset. Seuraavaksi kuulemme Libyan tilanteeseen liittyvät äänestysselitykset. Kollega Hänän on poistunut salista, joten vuorossa on Pospisi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Eilen, kun keskustelimme Libyasta, puhuin yhdestä ainoasta ilmiöstä, eurooppalaisten kidnappaukset. Ikävä kyllä, on yksi tsekki näiden kadonneiden kohdalla. Hän on ollut yli vuoden kateissa. Minulla oli aikaa puhua tästä tapauksesta eilen, siksi pyysin tänään puheenvuoroa. Tuin päätöslauselmaa, koska uskon, että on hyvä asia tilanteessa, jossa poliittinen sopimus on laadittu eri osapuolten välillä viime vuonna. Ja nyt on, on kuitenkin hylätty kansallisen, kansallisen yhtenäisyyden hallitus. Siksi on hyvä, että EU osallistuu asiaan ja vetoaa kaikkiin osapuolilta kunnioita, kunnioittaisivat hallitusta ja loisivat tällaisen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen. Ilman tätä Libyan tilanne voi vain heiketä. Siksi äänestin päätösosan puolesta ja toivon, että osapuolet toimivat tämän suuntaisesti. Kiitos. Kiitokset. Pospisil seuraavaksi Mamikin, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Libyassa vielä tänäkin vuonna sisällissota jatkuu ja ihmiset joutuvat pakolaisiksi. Ei ole selvää, kun sopimus allekirjoitettiin 17. päivä viime kuuta ja mukana oli myös YK, YK tarjoaako se pitkällä aikavälillä rauhaa. Oikeastaan tämä on kuitenkin ainoa asiakirja, joka voidaan tällä hetkellä ottaa vakavasti. Kun ajattelemme Lähi-Itää ja Afrikan maata, niin ei pidä unohtaa niitä ongelmia, joita jo Katafin aikoina Libyassa oli. Totta kai maa oli pitkälti korkean öljyn hinnan varassa. Se näkyy elintasona ja se näkyy edelleenkin ja Libyaa täytyy auttaa takaisin sivistyneiden maiden joukkoon. Kiitokset Mamikins ja lopuksi kollega Jaar, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Saksassa meillä on tapana sanoa, että hyvin tehdyn vastakohta on hyvin suunniteltu tai hyvää tarkoittava ja mm, kyllähän tämä tietenkin ihan hyvää tarkoittavaa varmaankin on, mutta kun Libyan tilanne kyllä meille hyvin hyvin selvästi osoittaa, mitä virheitä voidaan tehdä, kun diktatuuri kaatuu. Ja me olemme kyllä tehneet kaiken väärin. Eli kyllä meidänkin nyt täytyy katsoa peiliin ja kun me autamme maata kaatamaan diktaattorin ja diktatuurin, niin meidän tulisi myös auttaa maata ja olla sen rinnalla kumppanina, kun se pyrkii demokraattista järjestelmää rakentamaan mm, diktatuurin kaatumisen jälkeen kollega täällä jo totesikin, että ihmisten hyvinvointi on itse asiassa vähentynyt eikä tämä ole ollenkaan kyllä mikään Euroopan äh, politiikan, ulkopolitiikan tähtihetki. Tästä meidän täytyy kyllä oppia läksymme. Kiitokset kollega Jaar. Näin kuulimme Libyan tilanteeseen liittyvät äänestysselitykset ja seuraavaksi sitten äänestysselitykset liittyen saariasemaan. Kollega Hänän ei ole paikalla, joten puheenvuoron saa Mamikis. Kiitoksia puhemies. Maailmassa on erilaisia saaria, pieniä, suuria tuliperäisiä ja niin edelleen. Ja joissakin näistä maista on vaikeuksia ja rajalliset resurssit, kun on kyse esimerkiksi infrastruktuureista tai yhteyksistä muualle, erityisesti oman maan sisällä. Tämä koskee tietysti myös EUta ja tämän takia me tarvitsemme selkeyttä saaripolitiikkaan, niin rahoitukseen, ohjelmiin, luokitteluun ja niin edelleen. Me tarvitsemme selkeyttä suhteessa kehitysstrategian jatkossa. Ehkä voin esittää tässä nyt vähän liiallisenkin esimerkin Naurusaaren tapauksesta. Siellä mahdollisuuksia ei oltu kunnolla käytetty hyväksi ja minä tuen tätä asiakirjaa. Kiitoksia. Kiitokset kollega Mamikin. Seuraavaksi edustaja Styler. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Saariyhteisöillä on keskeinen vitaali rooli Euroopassa. On tärkeää, että tuemme niitä. Kestävät energiavarat on aihe, jossa saarilla on valtava potentiaali. Meidän on autettava saariamme tämän potentiaalin hyödyntämisessä. Skottisaarilla on parhaat uusiutuvan energian mahdollisuudet maailmanlaajuisesti. Koulutuksen saanti, korkeamman koulutuksen saanti on elintärkeää. Onneksi Skotlannissa on myös hyrjäisellä alueilla hyvin tärkeä yliopisto ja siellä voidaan tarjota myös korkeatasoista koulutusta, joka on kiinnostanut maailmanlaajuisesti. Ja sitten digitaalisen materiaalin saatavuus. Tärkeää on ajatella myös sisämarkkinoita. Saarten on päästävä myös laajakaistan palveluiden piiriin, jotta ne voivat osallistua tähän digitaaliseen vallankumoukseen, joka nyt on meidän kaikkien hyödyksi. Ylpeänä tuen tätä skotlantilaisten saarten näkökulmasta. Kiitokset edustaja Steiner ja seuraavaksi edustaja Harkin, olkaa hyvä. Puhemies, Tuen sitä, että kiinnittäisiin erityistä huomiota EU-saariin, erityisesti erityisiin verojärjestelyihin täytyy puuttua väestökatoon ja vaatia parempia ilmapalveluita. Tässä yhteydessä haluaisin tarttua tilaisuuteen ja ottaa esille eh, lentoyhteydet Irlannissa tiettyihin saariin. Tähän mennessä eh, järjestely on toiminut aika hyvin. Kuitenkin viime aikoina on tehty sellainen yritys, että korvattaisiin nämä lentokoneet helikoptereilla ja saarlaiset ovat todella pettyneitä tähän ehdotukseen. Tänään haluan vain selvittää, että mitä EU-säädöksiin tulee, jonka mukaan on tällainen julkisen palvelun velvoite. Te, termi, jota käytetään, on ö, lentoyhtiö, joka, jolla on toimintalupa tai joku vastaava, joten käyvän sitten näitä lentokoneita tai helikoptereita tämä päätös riippuu kansallisesta viranomaisesta. Tänään me vaadimme parempia lentokonepalveluita niin, että ihmiset näillä saarilla saavat ansaitsemansa paremman palvelun myös lentokone, lento, lentojen muodossa. Kiitokset edustaja Haakin. Näin kuulimme sarjaasemaan liittyvät äänestysselitykset. Seuraavaksi paikallisia alueviranomaisten rooli Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa, eri rahastoissa. Hän ei ole paikalla, joten jälleen ensimmäisenä kollega Mamikins. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. kaksituhatta 2020 rahasto kokonaismäärä on 420 miljardia euroa. Se kattaa sisämarkkinat, energia-alan ja niin edelleen. Ja yleensä huomiota kiinnitetään maaseutualueisiin, mutta myös kaupunkien merkitys on kaikilla politiikan tekomme tasoilla lisääntymässä ja näin ollen myös eri rahastot kiinnittävät niihin huomiota. Kun ajatellaan Latvian kansalaisia, niin he ovat saaneet erinomaista tukea. Erityisesti maani kaupunkialueet ovat kehittyneet, vaikkapa nyt ajatellen digitaalista strategiaa ja niin edelleen. Minä äänestin tämän tekstin puolesta ja uskon, että komission tulee olla avaintoimia jatkossakin. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Tyler arvoisa Kiitos puhemies. Alue- ja paikallisviranomaisilla on keskeinen rooli, kun julkisia palveluja tarjotaan Euroopassa. He ovat lähellä paikallisyhteisöjä ja tätä täytyy suojella. Minä olen surullinen paikallisviranomaisten kohtelusta Skotlannissa. Siellä lainsäädännön mukaisesti rahoitusta nyt paikallisviranomaisille leikataan. Budjettileikkauksia hallitukselta on toteutettu 500 miljoonaa puntaa on suuruusluokka. Skottiparlamentissa eilen näimme, että hallitus ei tue puolueen ehdotuksia niin, että tämä vaje katettaisiin. Väistämättä palvelut kärsivät SMPn säästöbudjetin takia. Nyt jo standardeista luistetaan ennen kuin leikkaukset edes astuvat voimaan. 600 tuhatta lasta, jotka viettävät koulun, eivät osaa kunnolla lukea. Kansallispuolue tuottaa pettymyksen liian monille. Paikallisia yhteisöjä ei saa tällä tavalla syrjiä. Kiitokset edustaja Stainen. Seuraavaksi edustaja Polczak. Kiitoksia puhemies. Kuulun liikkeeseen maassa, joka toimii aktiivisesti paikallisviranomaisten kanssa. Siksi tuin tätä mietintöä. Kuntien ja kaupunkien rooli on todella merkittävä, mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen. Ne osallistuvat tätä kautta eurooppalaiseen politiikkaan ja meidän pitäisi ottaa kaikki nämä politiikat mukaan, jotka mahdollistavat alueellisen kehityksen. Tämä on todella tärkeää että Lämetalon suuri merkitys, se toimii se saa ihmiset osallistumaan, kunnat, yritysyhteisö osallistuu, kun ne käyttävät eurooppalaisia varoja hyväkseen. Jotkut maat ovat hylkäämässä tätä metodia ja haluaisin, että komissio laatisi analyysin tästä metodista, miten se auttaa alueita, kun ne pyrkivät kehittämään. Se on ratkaisevan tärkeää meille ajatellen tulevaisuutta. Kiitokset Polchak. Näin kuulimme paikallisen alueviranomaisten rooliin Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa liittyvät äh, äänestysselitykset. Nyt kuulemme äänestysselitykset, äh, jotka liittyvät äh, ISISin järjestelmästä toteuttamaan uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhaan. Ensimmäisenä Skripsek. That... Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen, että Euroopan parlamentti otti tärkeän askeleen ja käsittelee näitä joukkomurhia ja nimittää niitä kansanmurhaksi. Tuen tätä totta kai. Me annamme näille ihmisille nyt toivon pilkahduksen. Kyse on historiallisesta askeleesta. Me tunnistamme se, tunnustamme sen, että Daeshin ja ISISin teot ovat todella kansanmurha. Me näemme, mitä siellä tapahtuu ja me hyväksymme myös seuraamukset. Näin ollen haluan kiinnittää huomionne kiireelliseen tilanteeseen Rojovan kantonissa. Siellä tarvitaan humanitaarista apua. Turkin ja Irakin raja on välittömästi avattava. Alueella asuu noin kaksi miljoonaa ihmistä ja he saavat vain yhden raja-aseman kautta tukea. Me emme voi koko humanitaarista kriisiä ratkaista, mutta ainakin nämä, näiden ihmisten elämä voitaisiin pelastaa. Kiitos. Kiitämme kollega Skripek ja seuraavaksi Hölveni. Olkaa hyvä. äh, Kiitoksia puhemies. Minä olen todella kyllästynyt äh, kuulemaan näitä uutisia ISISistä. Olen käynyt alueella vierailulla useaan kertaan ja äh, mitä asian kiireellisyyteen tulee, niin meidän prosessimme ovat kyllä aivan liian hitaita. Tämä on häpeällistä. Nyt meillä on mahdollisuus, olemme viimeinkin saaneet tilaisuuden tehdä jotain hyödyllistä. Mistä tässä on kyse? Eurooppa tähän mennessä ei ole kantanut vastuutaan ja tunnustanut uskonnollisten vähemmistöjen tilannetta, erityisesti kristittyjen. Tässä asiaa on viivytelty vuosien ajan, mutta nyt viimein se tunnustettu. Uskonnolliset yhteisöt katsovat tänne Eurooppaan ja me emme saa sulkea silmiämme heidän avunpyynnöiltään. Kiitos. Kiitokset kollega Hölveni. Hanan ei ole paikalla, joten puheenvuoron saa Pospisil. Olkaa hyvä pane předsedající já jsem podpořil. kiitoksia puhemies minä puolsin päätöslauselmaesitystä syistä jotka ovat jo tulleet esille. Niin sanottu ISIS ei ole mikään valtio, sehän on terroristiryhmä ja onkin hyvä, että me selkeästi kuvaamme sen toimintaa sellaisena, joka vastaa kaikkia niitä kriteereitä, jotka olemme luoneet toisen maailmansodan jälkeen. On kyseistä sotarikoksista, kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan. Tämä on erittäin hyvä tässä vaiheessa sitten, kun ISIS on lyöty ja ne, jotka ovat syyllistyneet hirmutekoihin, joutuvat kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen. Sen asia, jonka sanottaisin esille, on hyvä, että tuomitsemme kaikki sellaisen, kaiken sellaisen, kuten kulttuuriperimän tuhoamisen, ja ne, jotka käyvät kauppaa näillä esineillä ja näin tukevat isistä saamaan rahaa lisää, heitä pitäisi myös rangaista. Tämä on erittäin tärkeää ajatellen yksittäisiä jäsenvaltioitamme, koska jos mitään kysyntää näillä tuotteille ei olisi, niin kauppaakaan ei voitaisi käydä. Kiitokset äh, kollega Pospisilille ja hyväksi lopuksi vielä Mamikins. No Kiitos puhemies. Huolimatta siitä, noudattaako laisia sääntöjä tai kääntää ne aivan päänlailleen, niin varmaa on se, että normaaleja ihmisiä ei ISISin riveistä löydy. Me emme missään muotoa puhu nyt ihmisyydestä tai ihmisyyden mukaisista teoista. Me emme voi eh, verrata näiden hirviöiden tekoja mihinkään muuhun. Meillä on vanhoja muinaisia yhteisöjä, jotka olivat olemassa jo ennen islamin uskoa, ovat nyt eh, tuhoamisvaarassa. Ja kaikista tehdään pakolaisia haluaisin ilmaista kiitollisuuteni kaikille niille, jotka ovat olleet järjestämässä 149 syyrialaisen kuljettamista Slovakiaan. Nämä ihmiset puhuivat äh, Jeesuksen äidinkieltä itse asiassa viimeisinä. Kiitämme kollega Mamikinsia. Vaikuttaa siltä, että edustaja Saborskan äh, Mm, puheenvuoropyyntö äh, oli jäänyt huomiotta. Olkaa hyvä. Puhemies. Kriteerit, joiden mukaan kansanmurha määritellään. Tässä on kyseessä teot, joilla pyritään tuhoamaan kulttuurisia ja uskonnollisia ryhmiä järjestelmällisesti tappamalla yhteisön jäseniä heitä pyritään myös loukkaamaan ja tarkoituksena on saa tuhota heidät. Kristityt ja muut vähemmistöt Syyriassa ja Irakissa surmataan ja meidän täytyy kutsua tätä nimellä kansanmurha. Tämä on ensimmäinen askel kohti uutta tilannetta, jossa kansainvälinen tuomioistuin ja turvallisuusneuvosto joutuvat tutkimaan tällä alueella tehtyjä rikoksia. Ne ovat hyvin vakavia ja tämän takia EUn pitäisi luoda erityinen virka ja tämän edustajan pitäisi pyrkiä suojelemaan kristittyjen ja muiden uskonto, uskonnollisten vähemmistön edustajia kaikkialla maailmassa. Olen erittäin tyytyväinen, että tällainen ehdotus on mennyt läpi. Tämä on historiallinen päätösosuma teksti parlamentissa. Kiitämme kollega Saborskaa. Näin olemme kuulleet äänestä äänestysselitykset myös. Äh, tähän päätöslauselmaan liittyen istunto keskeytetään kello 15 ja hyvää ruokahalua teille, jotka vielä paikalla olette.